kattava keskustelu ja lupaan, että me hoidamme edelleen näitä asioita, jotka olette maininneet tänään. Grazie commissari, comunico di... Kiitoksia komission jäsenet. Meillä on kuusi päätöslauselmaehdotusta. Keskustelu päättyy päättyy ja äänestys tapahtuu huomenna kello 12.30. Seuraavana kohtana esityslistalla ovat suulliset kysymykset komissiolle. Ensimmäinen koskee kampanja jätekriisiä ja ensimmäinen puheenvuoro on kysymyksen esittäjillä. No, Okendo, kaksi minuuttia. Kiitos äh, puhemies ja äh, kiitokset komission jäsen Potocnikille siitä, että me saamme komission puolelta hieman johdonmukaisuutta. Me toivoisimme, että tämä näkyisi paremmin. Minulla on suuret odotukset tämänpäiväiselle keskustelulle, koska mikäli nyt ei tapahdu jotakin, niin tämä ongelma tulee vastaan monissa paikoissa. Ei ainoastaan Italiassa ole suuria jäteongelmia. Ja jos äh, kaikki ihmiset ympärillä sitten saavat äh, muissa maissa tällaisen kuvan, että, että homma, kyllä näin voi tehdä ja tätä katsotaan sormien läpi, niin meillä on tulevaisuudessa suuria katastrofeja. Sitten haluaisin kääntyä myös Italian puoleen. Minä tiedän, että Italian hallitus ei ole suoraan edustettuna täällä, mutta on tärkeää, että Italia itse sanoisi, että nyt tämä homma on hoidettava ja selvitettävä. Muuten me hukumme jätteisiin ja tästä syntyy niin paljon konflikteja ja tilanne voi vain heikentyä ja muuttua pahemmaksi. Ja Italian pitäisi huolehtia siitä, että saadaan uskottava suunnitelma ja sitten käyttää kaikkia näitä aktiivisia kansalaisia osana ratkaisua sen sijaan, että heitä koko ajan syytetään ja kriminalisoidaan. Jäteongelmaa ei voida ratkaista ilman kansalaisten tukea ja monet kansalaiset haluavat tehdä työtä ja hyvää työtä Italiassa. Ja poliisi ja armeija, heitä ei pitäisi käyttää kansalaisten kaatamiseen, vaan heidät täytyisi ottaa tähän mukaan. Ja esimerkiksi Pohjois-Italian teollisuus tienaa suuria rahoja sillä, että se voi kuljettaa jätteet sinne tänne ja gangstereilla ja mafialla on näistä myös suuria tuloja ja tämän on nyt loputtava ja minä toivon, että Italia hoitaa tämän asian. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraava puhuja herra Söndergaard, kaksi minuuttia. Ja. Tack för Kiitos puhemies. Budjettivalvontavaliokunnan valtuuskunta kävi Italiassa ja tapasimme kampanjan alueen presidentin. Kun me kysymme häneltä, miksi äh, kampanjan katastrofaalista jätetilannetta ei vielä ole ratkaistu, niin hän sanoi, että tämä on poliittinen ongelma. Tämä vastaus selvittää osan. Jos hän olisi sanonut, että se on tekninen ongelma tai logistinen ongelma, taloudellinen ongelma, se olisi ollut helpompaa, mutta ei, ongelma oli poliittinen. Ongelma on se, että tässä puuttuu poliittista tahtoa. Ja poliittisen tahdon puutteen vuoksi Italia ei ole kyennyt täyttämään velvollisuuksiaan liittyen äh, jätedirektiivien poliittisen tahdon puutteen vuoksi lokakuussa todettiin, että mitään parannusta, jota eu tuomioistuin vaati, ei ole toteutettu. Ja poliittisen tahdon puutteen vuoksi EU ei vieläkään ole saanut Italialta jätesuunnitelmaa. Mutta sen sijaan on sanottu, että viranomaisilla on ollut tarpeeksi poliittista tahtoa piilotella näitä skandaaleja. Ja meidän ryhmämme suhtautuu tähän hyvin selvällä tavalla. Me tuemme kaikkia niitä hyviä italialaisia kansalaisia, ja heitä on paljon, jotka taistelevat tässä asiassa avoimuuden puolesta ja sen puolesta, että vastuulliset asetetaan vastuuseen siitä, mitä he ovat tehneet. Ja kunnes tämä on, jos tätä ei tehdä, niin meidän täytyy estää se, että Euroopan veronmaksajat antavat euroakaan Italiaan. Hyviä rahoja ei tule tuonne heittää. Kiitos. Siellä parola allonori. Kiitoksia. Seuraava puhuja Merkkies, neljä minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Eh, eh, Kiitos puhemies ja komission jäsen. Me kävimme vetomusvaliokunnan kanssa viime vuonna kampanjassa ja äh, Napolissa ja minä näin omin silmin, mikä tilanne siellä oli. Äh, tämä tilanne, äh, johon hyvin monet vetomusvaliokuntaan kirjoittaneet olivat viitanneet. Ja tilanne todellakin oli vakava. Me näimme esimerkiksi kansallispuistossa suuren äh, tällaisen ähm, kaatopaikan. Me näimme paljon laittomia kaatopaikkoja, dumppauspaikkoja, teollista jätettä, joka oli leimattu kotitalousjätteeksi. Ja me näimme myös äh, toimimattomia äh, polttouuneja, ainakin siltä se näytti olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa, että kysymys on oikeastaan poliittisesta kysymyksestä, poliittisesta kissanhännänvedosta. Ja sen vuoksi me vetoammekin ihmisiä jättämään poliittiset eromielisyydet taakse ja yhdessä kansalaisten kanssa ratkaisemaan tämän ongelman. En ole kuitenkaan nähnyt mitään ratkaisua, enkä ole nähnyt julkisuudessa minkäännäköisiä suunnitelmia, ja toivon, että me saisimme jonkun tiedon siitä, onko olemassa mitään suunnitelmaa. Kampanjan kansalaiset sanoivat viime vuonna hyvin selvästi, että he ovat vedonneet kaikkiin, he ovat alueella vedonneet ja ja, ja pyytäneet apua Italian hallitukselta kaikilta. Ja he eivät ole saaneet eh, tukea mistään ja heidän viimeinen toimonsa oli Euroopan unioni. He sanoivat, että kukaan ei kuunnellut heitä, mutta Euroopan unioni tuli luoksemme ja kuuntelee meitä, joten he asettavat toivonsa meihin ja teihin komissioon niin, että me voisimme olla mukana ratkaisemassa ongelmaa heidän alueellaan. Ja toivon mukaan me voimme nyt todistaa ja näyttää heille, että me voimme toteuttaa heidän toiveensa, eh, koska luonnollisestihan on asia kuitenkin niin, että eh, me emme omin käsin voi lähteä tätä sontaa sieltä korjaamaan. Mutta voisitteko kertoa, että onko olemassa minkäännäköistä suunnitelmaa, laatusuunnitelmaa, jos ei, niin aiotteko tehdä sen? Mitkä ovat deadlineet? Koska tämä on toimeenpantava? Kuinka kauan me voimme vielä odottaa? Koska te eh, vihdoin viime lähdette käyttämään eh, sakkoja? Ja mitä tapahtuu rakennerahastoille? Eikä ole kysymys ainoastaan tästä jätekriisistä, vaan tässä on kysymys myös mahdollisesti vaarallisesta terve- terveydelle vaarallisista tilanteista. Mitä komissio tässä aikoo tehdä? Ehkäpä tämä ei ole teidän alanne, herra komission jäsen, mutta ehkäpä te kuitenkin voisitte pyytää, että tästä tehtäisiin jonkinnäköinen tutkimus. Mafialla on myös selvä rooli no, Euroopan komissio ei välttämättä mafialle ainakaan suoraan mitään voi tehdä. Mutta millä tavalla me voisimme toimia sen sijaan, että me vain odotamme, että meidän Euroopan unionin direktiivit toimeenpannaan. Millä tavalla me voisimme antaa tukea, millä tavalla voisimme antaa eteenpäin parhaita käytänteitä, millä tavalla voisimme auttaa tätä jäsenvaltiota. Ja eikö tässä tilanteessa ö, olisi mahdollisuus nähdä äh, jäte myös mahdollisuuksena, eikä ainoastaan ongelmana. Äh, kampanja, äh, siellä olisi yrityksiä, jotka voisivat toimia kierrätyksessä ja muuta, ja jos me sitten lähtisimmekin ottamaan käyttöön ihan totaalisen kiellon tällaisille laittomille kaatopaikoille, ja silloin ainakin tällaiset ovet suljetaan. Grazie. La parola all'onorevole Bizzotto. Bizzotto, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Tilanne kampanjassa äh, Napolissa on todella kauhistuttava. Kaikki sen tietävät. Euroopan unioni on käsitellyt tätä asiaa useaan otteeseen. Tämä on jo paradoksaalinen tämä tilanne minä kysynkin komissiolla yhteisön lainsäädännön puitteissa, mitä taloudellisia sanktioita sovelletaan Italiaan tässä tilanteessa, mikäli ratkaisua nopeasti ei löydetä eh, jäteongelman osalta. Myöskin ne tiedot Euroopan varoista, joita kampanjan alueella on käytetty jäteongelman hoitamiseen, kun puhutaan kiireellisyydestä, puhutaan jostain dramaattisesta ja äärimmäisestä ilmiöstä, joka täytyy ratkaista nopeasti, mutta tämä ongelmahan on kestänyt jo 15 vuotta. Italiassa on tehty voitava tämän asian ratkaisemiseksi tänä vuonna, mutta jos Napolin kadut ovat jätteitä täynnä, niin kyllä syy on paikallisten ja alueviranomaisten kyvyttömyyden tai haluttomuuden syytä. On aivan selvää, että olosuhteet, jotka vallitsevat Napolissa kampanjan alueella, johtavat, johtuvat jäteasioiden hoidosta koko alueella. Ei ole jätelajittelua. Italian hallituksen piti lähettää armeija apuun, ja tätä on tapahtunut jo aikaisemminkin, jotta olisi, koska se ei ole keskushallinnon syytä, että ihmiset sairastuvat yhtäkkiä. Minun alueellani Venetossa asiat toimivat täysin moitteettomasti. Meillä on myöskin hyvin korkea kierrätysaste, mutta kampanjan poliitikot ovat vastuussa ongelmista sillä alueella. Ja myöskin mafian vaikutus alueella on suuri. Se saa suuria voittoja jätekysymysten osalta. Kiitoksia. Ja sitten komission edustajana komissaari Potocnik. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, ensin haluan kiittää parlamentin jäseniä, jotka ovat kiinnittäneet huomioni ja yksikköni huomion tähän tärkeään kysymykseen. Olen tyytyväinen siitä, että Euroopan parlamentti on ottanut hyvin aktiivisen roolin kampanjan jätehuoltotilanteen seurannassa. Vetomusvaliokuntahan hyväksyi mietinnön aiheesta kampanjan vierailun jälkeen viime huhtikuussa. Parlamentti on tärkeässä roolissa tässä asiassa ja se on täysin kantanut vastuunsa. Välittömästi maaliskuun tuomioistuin tuomion jälkeen komissio otti Italian viranomaisiin yhteyttä ja kysyi, mihin toimiin he ovat ryhtyneet tai aikovat ryhtyä, jotta, ovat, jotta kunnioittavat tuomioistuimen päätöstä. Komissio on ollut useissa yhteyksissä viranomaisiin Italiassa hiljattain Napolin vierailulla 22. ja 23. marraskuuta viime vuonna. Silloin pää ympäristöasioista vastaava pääosasto vieraili siellä delegaation muodossa. Edelleenkin on paljon tehtävää, jotta äh, tuomio pannaan täytäntöön asianmukaisella tavalla. Ensinnäkin täytyy parantaa jätteenkäsittely äh, laitoksia koko kampanjan alueella. Toiseksi on kehitettävä toimiva, tehokas äh, jätehuoltojärjestelmä kampanjassa, jossa huomioidaan myös EUn vaatimukset. Komissio ei ole tyytyväinen niihin toimiin, joista Italian hallitus on ilmoittanut tuomioistuinpäätöksen jälkeen. Emme ole saaneet selkeää aikataulua tuleville parannustöille. Me katsomme, että kampanjan jätehuoltojärjestelmän on oltava täysin EUn jäte eh, säännösten mukainen, mukaan luettuna kierrätystoiminta. On myös toteutettava erilliskeräys koko alueella. Kampanjaan on saatava tarvittava kompostointijärjestelmä. On myös riittävässä aikataulussa saatava aikaiseksi seitsemän miljoonan jätteenkäsittelylaitokset kampanjaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Italian viranomaisten on myös toteutettava analyysi jätteistä ja näin määriteltävä, mikä on paras tapa hävittää nämä jätteet. Jos tehokasta, riittävää jätteenhuoltosuunnitelmaa ei saada Italialta, niin komissio ehdottaa sitten turvautumista sakkomenettelyyn. Tämän takia meidän on arvioitava hyvin tarkkaan se luonnos, jonka kampanjan viranomaiset ovat juuri nyt toimittaneet komissiolle. Ja tämä todellakin tarkoittaa sitä, että olemme saaneet sen juuri nyt. Me seuraamme tarkkaan sitä, että he todellakin täytäntöön panevat tämän suunnitelman. Päätös siitä, josko ja milloin artikla 260 menettely käynnistetään Italiaa vastaan riippuu pitkälti siitä, mitä tämä jätteenhuoltosuunnitelma sisältää ja millä aikataululla ryhdytään toimiin, jotta puututtaisiin välittömästi tehokkaalla, uskottavalla tavalla ongelmiin. Sitten kun ajatellaan olemassa olevia kaatopaikkoja, niin komissio on aloittanut tutkimukset ja on pyytänyt Italian viranomaisilta raporttia Tertsianon ja Titsianon katopaikoista. Sitten kun saamme Italian vastauksen, niin komissio arvioi sen. Tässä vaiheessa komissiolla ei ole todisteita siitä, että Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä rikottaisiin. Se, että kaatopaikka sijaitsee merkittävällä luonnonsuojelualueella, ei sinällään ole EUn lainsäädännön rikkomus jos nyt muita sääntöjä noudatetaan ja jos viranomaiset toteuttavat äh, asianmukaisen ympäristöarvioinnin ja täytäntöön panevat äh, vaadittavia kompensaatiotoimia. Kun ajatellaan yhteisrahoitusta kampanjassa jätehuoltoalalla, niin 94-99 kaudella 88,1 miljoonaa euroa käytettiin eh, jätehuoltohankkeisiin. Lähestulkoon 49 prosenttia toteutettiin ERDFn kautta. Vain 90 prosenttia varoista kuitenkin käytettiin, koska oli ongelmia myös tässä jätehuoltokriisitilanteessa ja toimielinten välillä poikkeustilanteesta johtuen Italiassa aiheutui lisää ongelmia. 2002-2006 kaudella rahoitus on ollut 140 miljoonaa euroa, 50 prosenttia yhteisrahoituksena EDFn kautta. Siinä keskityttiin jätehuoltoprojekteihin. Kriisin seurauksena komissio päätyy ryhtyä erityistoimiin, jotta voidaan varmistaa, että ERDFn kampanjan varat käytetään asianmukaisesti. Ensimmäinen tammikuuta 2005 lähtien katsottiin, että rahoitus yhteisrahoituksen muodossa ei ole toteutuskelpoinen, kun Italialle ilmoitettiin rikkomusmenettelyn aloittamisesta 29. kesäkuuta 2007. Komissio ilmoitti Italian viranomaisille, että mitään yhteisrahoitusta jatkossa ei voitaisi hyväksyä jätehuollon alalla. 2007-2013 alue yhteistyöohjelma kampanjan alueella muodostaa noin 270 miljoonan rahoitusmäärän ja tässäkin yhteisrahoitus on määrittävässä osassa jätehuollossa. Jätehuolto rahoitus riippuu siitä, että Italian hallitus hyväksyy jätehuoltosuunnitelman, jonka komissio sitten luonnollisesti hyväksyy. Huomenna komissiossa julkaistaan strategiaa jätteen kierrätyksestä ja jätehuollosta. Siinä havaitaan hyvin selkeitä eroja jäsenvaltioiden välillä. Siinä osoitetaan hyvin selkeästi se, että asianmukaisella jätehuoltostrategialla voidaan vähentää kaatopaikkojen käyttöä huomattavasti. Polttojätepolttoa voidaan myös vähentää kompostoimalla ja kierrättämisellä. Jotta jätteistä voidaan luoda resursseja. Tätä kautta saadaan myös taloudellista toimintaa ja työpaikkoja ja vähennetään jätehuollon ympäristövaikutuksia. Todellakin toivon, että tämä kriisi muuttuu ajan myötä mahdollisuudeksi eh, myös viranomaisille niin, että saadaan kampanjaan eh, kierrätysohjelmia, jätehuolto ohjelmia. Komissio toivoo, että kampanjan jätehuoltosuunnitelma on vakuuttava ja olemme varmoja siitä, että tehokas suunnitelma, jonka tukena on tarpeellinen infrastruktuuri, on riittävät, riittävä tae siitä, että hankkeita täytäntöön pannaan asianmukaisesti. Ja komission rahoitus tuki hankkeille näin jatkuisi. Toivon, että näin pystyn vastaamaan kysymyksiin, joita äh, esititte tästä aiheesta. Grazie commissario. Ora la... Kiitoksia komission jäsen ja nyt ryhmien, poliittisten ryhmien nimissä puhujat kansanpuolueryhmän nimissä Matsoni kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, kiitoksia komission jäsen, kun otit, muistutitte komissiota siitä, että, sillä, että se on myöntänyt parlamentille hyvin aktiivisen roolin. Meillä on kaikilla kiinnostusta ottaa vastuu harteillemme ja saada tähän kaikki osapuolet mukaan. Kuten jo todettiin, niin alueviranomaiset ovat käynnistäneet dialogin Euroopan komission kanssa. Me toivomme, että näin lähdettäisiin liikkeelle nyt uutta tietä. Tietenkään mitään ihmeitä me emme voi odottaa, mutta kuitenkin on ollut 15 vuotta äh, historiaa, jolloin mitään ei ole asiaan tehty, asian eteen tehty. Mutta Vuodesta 2007 eh, tilanne on hieman muuttunut. Brysseliin on tultu kampanjan alueviranomaisten toimista jo kolme kertaa ja eh, joitain toimenpiteitä toteutettiin vetomusvaliokunnan puoleen on käännytty asiassa, saatiin aikaan myöskin yhdyskuntajäteohjelma ja komission vaatimat korjaustoimet jollain tavalla pyrittiin käynnistämään. Osittain tämä ohjelma on käynnistynyt Acheras-alueella ja muuallakin Napolin osalta on käynnistetty myöskin eri uusia kompostointialueita ja myrkyllisten jätteiden säilytyspaikkoja, perinteisiä kaatopaikkoja, sellaisia kaatopaikkoja, joita komissio myöskin voi valvoa. Kyseessä on siis viiden eri maakunnan pyrkimys ratkaista kerääntyneiden jätteiden ongelma. Ja näiden alueiden välillä on myöskin solmittu erilaisia sopimuksia tilanteen ratkaisemiseksi. Täällä on myöskin tuotu esiin, mitä aluebudjeteissa on varoja tähän tarkoitukseen myönnetty. Mitä tulee määräaikoihin, ne ovat 12 ja 24 kuukauden mittaisia. Voiko komissio laajentaa näitä määräaikoja, pidentää näitä määräaikoja, jotta ne olisivat realistisia ottaen huomioon vallitsevan tilanteen. Tällä on työs, tuotu esiin myöskin kysymysmerkkejä, puhuttu mahdollisista sanktioista. Komissio tulee olemaan hyvin valppaana asian osalta ja toivon, että tämä keskustelu ei ole ollut pelkästään välineellinen, vaan myöskin vakavasti otettava, jotta pyrittäisiin löytämään ratkaisu pitkään olemassa olleeseen ongelmaan. Me äänestämme tästä helmikuussa. Muussa tapauksessa me olemme menettäneet aikaa, jos emme saa siellä mitään aikaiseksi. No, no, Arvoisat kollegat, minä en keskeyttänyt rouva Matsonia mutta pyytäisin teitä kunnioittamaan puheaikoja. Lukekaa ja tehkää puheenvuoronne sillä tavoin, että sallitte myöskin tulkkien tehdä hyvin työnsä. Seuraava puhuja, kaksi minuuttia, Pirillo. Arvoisa rouva puhemies, hyvät kollegat kriisi, joka on nyt syntynyt kampanjan alueella jätekysymysten osalta, vaikuttaa myöskin valtavasti väestön elämänlaatuun. Meidän täytyy puuttua tähän tilanteeseen, jotta tilanne ei edelleen pitkittyisi. Meidän täytyy pitää huomiomme alueella, valvoa myöskin alueviranomaisia meidän täytyy ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotta kampanjan alue pääsisi tästä ongelmasta eroon. Täällä on puhuttu hätätilanteesta. Kampanja oli sitoutunut esittelemään alueellisen ohjelman jätetilanteen ratkaisemiseksi tilanne on kuitenkin saanut aikaan äh, ratkaisun lykkääntymistä. Se on vaikuttanut haitallisesti terveyteen ja äh, mafia edelleen kerää voittoja. Italian hallitus on päättänyt hätätilan ja alueet ovat pyrkineet hoitamaan jätetilanteen kuntoon. 53 prosenttia kampanjan alueen väestöstä on tilanteessa, jossa ainoastaan alueviranomaiset, aluehallinto kykenee hoitamaan tilanteen kuntoon. Jäte tilanne on kyetty hoitamaan joillain alueilla esimerkillisesti. Kuntien toimintaa tarvitaan. Eturintamalla, eturintamassa ovat juuri kunnan valtuustot, kunnan viranomaiset. Tarvitaan uusia kaatopaikkoja, jätteenpoltolaitoksia, uusia tiloja. Tepsinon alueella esimerkiksi on, näin on toimittu. Meidän täytyy päästä eroon siitä riskistä, että koko jätteen keräystoiminta äh, lakkaa. Mitä tulee sitten kampanjan alueen ohjelmaan, niin haluaisimme kiinnittää komission huomiota siihen. Kiitoksia. ALDE-ryhmän nimissä Alfano, minuut, puolitoista minuuttia. Arvoisa komission jäsen, huolimatta Italian hallituksen propagandasta, äh, kampanjan äh, alueen tilannetta ei ole ratkaistu millään tavoin. Täytyy ottaa huomioon monta seikkaa. Kampanjan alueen asukkaat asuvat ja kuolevat roskien keskellä. Tämä kansallinen politiikka on tästä vastuussa. Kansalaiset ovat joutuneet tämän epäterveellisen tilanteen uhreiksi. Euroopan unionin eh, täytyy vaatia, että ratkaisu asiaan löydetään. Muussa tapauksessa meidän puuttumisella me ei ole mitään merkitystä. Tarvitaan polttolaitoksia, kaatopaikkoja, Eurooppa eh, eurooppalaista lainsäädäntöä eh, kierrätyksen osalta on otettava huomioon. Meillä on jätedirektiivi, joka määrittelee jätteen käsittelyn meidän täytyy myöskin, voimme luoda työpaikkoja sitä kautta, että me hoidamme jätehuollon kuntoon. Mafian rooli on hyvin merkittävä, varsinkin Etelä-Italiassa ja myöskin joissain osin Pohjois-Italia. Kysyn kolmea seikkaa komissiolta. Miten komissio tulee toimimaan tilanteen ratkaisemiseksi, jotta se ei edelleen vaikuttaisi haitallisesti kansalaisten terveyteen? ja jotta aluetta ei militarisoitaisi. Ja milloin tämä rikkomusmenettely saadaan päätökseen? Artikla 9, mitä tulee polttolaitoksiin, ja sen soveltaminen, näitä vastaanhan rikotaan Kiitoksia. Ja seuraava ja puhuja vihreiden ryhmän nimissä Lichtenberger puolitoista minuuttia. Kiitos. Italian EPPn satutunnin jälkeen haluaisin paluttaa ihmiset maan pinnalle. Italia on tuomittu tuomioistuimessa. Italia ei ole pitänyt kiinni määräajoista ja nähtävästi suunnitelma toimitettiin, mutta sitä ei ole toimeenpantu. Ja koko ajan tilanne jatkuu samanlaisena. Eikä voi säästyä siltä kuvalta, että vastuuhenkilöt venyttävät asioita niin kauan, että syntyy hätätila. Ja Italiassa voidaan hallita hätätila tilanteissa ja silloin kaikki muut normit joutuvat, äh, ovat pois voimasta. Ja kun äh, kadut ovat äh, täynnä jätteitä sekä etelästä että pohjoisesta, silloin äkkiä ne sijoitetaan vain nopeasti jonnekin kaatopaikalle, tuonne noin laittomalle. Ne dumpataan. Ei tämä ole mikään italialainen keskustelu, hyvät naiset ja herrat, äh, kollegat Italiasta. Tämä on keskustelu, jossa on pidettävä kiinni eurooppalaista oikeudesta. Eurooppalaista tuomiota ei ole toimeenpantu. Se, miten tässä nyt toimitaan, jos näin olisi tapa, jos tämä leviää muihin maihin, niin silloin sillä on seurauksia koko Euroopalle. Ei tässä nyt ole mikään sunnuntaikävely käynnissä, mitä siellä Italiassa tapahtuu. Tämä on skandaali. Äh, ei ole kysymys siitä, tai siis siitä, että kansalaiset, kun protestoivat poliisi väkivalloin pitää heidät poissa kadoista. Kansalaiset eivät halua, että myrkyllistä teollisuusjätettä sekoitetaan kotitalousjätteisiin. Se ei voi olla mahdollista. Tästä täytyy olla seuraamuksia, tuntuvat tässä seuraamukset. Ja minä toivon, että jotain voitaisiin tehdä. Nyt täytyy todellakin äh, antaa jonkinnäköisiä seuraamuksia. Kysymys on äh, välttämättömästä hyvästä eurooppalaisesta lainsäädännöstä ja sen toimeenpanosta tai toimeenpanematta jättämisestä. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Higgins, hän ei ole salissa, joten äh, seuraava puhuja on Rossi Minuutti. Rouva puhemies. Jäteohjelman täytyy sisältää kierrätystä, jätteiden lajittelua. Muussa tapauksessa toiminta ei ole oikeaa. Ei ole syy pohjoisessa eikä poliittisissa voimissa. Se ryhmä, johon te kuulutte, vihreät, niin jos me ajattelemme Napolia ja kampanjaa, niin tämä ongelma on vallinnut siellä jo pitkään, eikä sitä voida pyydellä anteeksi kuten kollega totosi, totesi, niin pohjoisessa myöskin on tätä jäteongelmaa ja Napolissa. Nämä nyt ovat hieman vääriä näkemyksiä. Hallinto, paikallishallinto, joka on sallinut tämä järjestäytynyt rikollisuus, joka käy kauppaa jätebisneksellä. Öö, mitä me siis tarvitsemme, jotta kansalaisilla olisi rohkeutta pitäisi vaihtaa paikallishallinto, koska tämänhetkinen on kykenemätön. Herra Roa Bergman, puolitoista minuuttia. Arvoisat kollegat, Jätekriisi on kytenyt jo 14 vuotta. Kaatopaikat ovat yli täynnä ja uusien rakentamista ei ole sallittu ja kansalaiset vastustavat kaikkia jäteprojekteja johtuu myös siitä, että poliittisella tasolla on luvattu kaiken näköistä, mutta mistä ei pidetä kiinni. Tällä hetkellä ongelmana on lähinnä se, että käytetään tällaisia lyhyen aikavälin väliratkaisuja ja kansalliset ja paikalliset viranomaiset eivät edes informoi mitään. Toisaalta Italiassa tuotetaan myös jätteitä paljon enemmän kuin keskimäärin Euroopassa ja samanaikaisesti kierrätys on hyvin vähäistä. Italialaiset eivät ole ympäristötietoisia kampanja on suuri äh, laiminlyöty alue, jossa esimerkiksi lasten äh, syöpäsairaustapaukset äh, ovat paljon yli Italian keskiarvon. Meidän on nopeasti löydettävä ratkaisut ja toimeenpantava ne. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Ja muut puhujat, ensimmäisenä Rivellini, minuutti. Kiitoksia rouva puhemies ja kiitoksia äh, kollegat. Sallikkaa minun puuttua eräseen seikkaan. Äh, kampanjassa on jo otettu myönteisiä askeleita. On turvauduttu artiklaan äh, ja vaadittu sanktioita, mutta ne ovat pelkkiä välineitä. Muutama kuukausi sitten astui voimaan uusi hallinto kampanjan alueelle ja on ryhdytty toimenpiteisiin tilanteen äh, ratkaisemiseksi myöskin jätteiden lajittelun osalta. Salernossa tällainen äh, julkinen äh, haku on jo käynnissä uuden polttolaitoksen aikaansaamiseksi. Eli ei pyritä pelkästään puhdistamaan kaupunkia, vaan myöskin järjestämään valikoivaa jätteen käsittelyä ja lajittelua nykyaikaisissa laitoksissa. Ja tämä totta kai edellyttää myöskin vastuullisuutta vanhoilta vasemmistolaisilta viranomaisilta. Konkreettisesti vihreät ovat käyttäneet tätä tilannetta hyväkseen, on soluttauduttu järjestäytyneen rikollisuuden pariin. Euroopan unionin täytyy työskennellä puolesta eikä vastaan eikä saa vetäytyä puolueideologian taakse Haluammeko me, että äh, sakoilla voitaisiin ratkaista tämä tilanne? Seuraava puhuja de magistris, minuutti. Niin, arvoisa rouva puhemies, Berlusconin hallitus vuonna 2008, kun se tuli valtaan, niin totesi, että jäteongelma on ratkaistu ja varoja on blokeerattu Italian osalta niin kauan kunnes saadaan aikaan jätehuoltojärjestelmä, joka perustuu kierrätykseen. Caldoron esittämä ohjelma ei perustuu jälleen kerran perinteisiin ratkaisumalleihin. On puhuttu Vesuviuksen alueella olevasta kaatopaikasta. Tässä on myöskin ympäristöulottuvuus ja yhteys rikollisiin voimiin, mafian ja liikemiesten väliset yhteydet ovat aivan selvää ja tässä nyt kriminalisoidaan ne, jotka ovat eri mieltä, perheet, alueet, alueviranomaiset. Italian hallitus on käyttänyt myöskin tätä seikkaa luonnon puolustajia vastaan. Seuraava puhuja, Speroni Minuutti. Arvoisa rouva puhemies, Eurooppa byrokraattinen ei tee eroa erilaisten alueellisten ja hallinnollisten todellisuuksien välillä, jotka vallitsevat Euroopan unionin jäsenvaltioissa kampanjan äh, katastrofaalinen tilanne on kansalaisten omaa syytä, kampanjan alueen asukkaiden omaa syytä. Ja minä vastustan näitä syytöksiä ja käännän ne niitä vastaan, jotka äänestivät paikallisviranomaiset tehtävänsä. Äh, nämä eivät ole kyenneet ratkaisemaan tilannetta ja kuitenkin ovat vaali, vaali toisensa jälkeen samassa asemassa. Me pyrimme auttamaan kampanjan asukkaita, mutta emme hyväksy näitä syytöksiä. Ja Valta Sarre, kaksi minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, en halua kieltää puheenvuorossani tätä katastrofaalista tilannetta, hallinnollista riittämättömyyttä ja puutteellista politiikkaa, joka vaarantaa kaikkien kansalaisten terveyden kampanjan tilan, tilanne syntyi ja sai näin dramaattiset mittasuhteet, koska paikallishallinto on vasemmistolainen, paikallishallinto on ollut kykenemätön hoitamaan tilannetta, tekemään rohkeita päätöksiä, jotta olisi, olisi voitu toteuttaa sellainen jätehuolto, joka olisi toiminut ja ollut vastuullinen. Tässä on toimittu yhdessä äh, pimeiden voimien kanssa. haluaisin rauhoittaa niitä, jotka ovat esittäneet näitä suullisia kysymyksiä. Poliittinen tilanne on muuttunut, uusi aluehallinto on toimiva äh, ja vastuullinen ja pyrkii ratkaisemaan tämän tilanteen. Tarvitaan kunnon päätöksiä, jotta tilanteesta selvittäisiin. En äh, haluaisimme päästä eroon tästä periaatteesta, että en halua roskiasi omalle takapihalleni. Ja pyritään nyt rohkaisemaan jätteen lajittelua ja olisi hyvin äh, hyödytöntä, kuten magistris totesi, nyt hyväksyä jonkinlaisia sanktioita ja pakotteita, koska nämä viranomaiset tekevät täyttä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja näin me saan, pääsemme eroon tästä likaisesta sivusta Italian historiassa. Kiitoksia. Seuraava puhuja Schnellhardt, puolitoista minuuttia. Frau Präsidentin, mein... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Toivon, että tämä keskustelu johtaa äh, muutokseen, jätehuollon muutokseen kampanjassa. Euroopan tuomioistuimen päätös ja vaatimus on nyt toimeenpantava. Siellä täytyy noudattaa eurooppalaisia sääntöjä. Toisekseen se, mitä siellä tapahtuu laittomissa äh, dumppauksissa, niihin on myös puututtava. Tänä päivänä on 20 vuotta äh, siitä, kun äh, Itä-Saksa ja Länsi-Saksa yhdistyivät ja meillä on vieläkin hoidettavana Itä-Saksan huono jätehuolto silloin. Mutta mitään ei voiteta, mikäli tämä, tätä pahaa ei juurita me voimme puhua ihan mitä me haluamme, mutta jos paikalla ei ole kunnollisia rakenteita, niin silloin mikään ei onnistu. Siihen meidän on puututtava, muuten emme onnistu. Meidän pitää, tässä on neljä ehdotusta. Ensinnäkin pitää olla jätehuoltosopimus, joka on olemassa, mutta komissionkin pitäisi tässä olla avuksi. Sitten täytyy olla taloudelliset voimavarat tai niin, että saadaan uusia kierrätys- ja polttolaitoksia Kolmanneksi täytyy olla äh, tiukemmat ja suuremmat rangaistukset laittomille äh, jätteendumppajille ja Europal ja Eurojust äh, voisivat olla tukemassa tässä kun on kysymys järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta taistelusta. Ja minä uskon, että niin kauan meidän täytyy odottaa, että nämä edellytykset on täytetty. Silloin voidaan varat vapauttaa jälleen. Grazie. La parola al... Kiitoksia. Seuraava puhuja rouva Komi, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, kollegat, komission jäsen puheenvuorollani pyrin vahvistaa pyrin vahvistamaan, että kampanjan alueella tilanne on huomattavasti parantunut jätehuollon osalta. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma, tähän liittyy erilaisia vaikeuksia. Tarvitaan aikaa tämän tilanteen lopulliseksi ratkaisemiseksi. Syylliset, suulliset kysymykset, joista me nyt keskustelemme, pyrkivät tiettyihin tavoitteisiin, mutta kyse ei ole siitä, että näillä sanktioilla voitaisiin ratkaista tilanne. Meidän täytyy asettaa vastuu tästä tilanteesta äh, niille, jotka eivät ole täyttäneet velvoitteitaan jotka liittyvät yhteisön lainsäädäntöön. Meidän täytyy ottaa myöskin huomioon valtion rooli. Ei voida todeta, ettei, että Italia ei olisi toteuttanut yhteistyötä aivan kuten komission jäsen totesi, ollaan jatkuvassa yhteydessä Italian kansallisiin ja alueellisiin viranomaisiin ja tilannetta seurataan hyvin tarkasti ja tiukasti. Italian sitoumus on kiistaton ja on hyvin tärkeää korostaa, että rooli tehtävänä alueilla on luoda sellainen järjestelmä, joka toimisi. Haluaisin muistuttaa, että kampanjan alueen aluehallinto myöskin tunnustaa niitä arvoja. Tuntuu, että monilla muisti on liian lyhyt. Seuraava puhuja on Matteera puolitoista minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies. En puhu pelkästään kampanjan alueen osalta. Me haluamme puolustaa omaa kansaamme. Tällä hetkellä alueella on saatu aikaan suunnitelma, yhteisön lainsäädännön määräykset täyttävä jätehuoltosuunnitelma, jotta voitaisiin puhdistaa kampanjan alue jätteistä jätteistä. 1,7 miljoonaa käytettiin aiempina vuosina äh, tähän operatiiviseen toimintaan kampanjan alueella. Kampanjan alueelle myönnettiin äh, varoja, joita käytettiin myöskin jätteiden äh, keräämiseen ja lajitteluun ja myöskin sillä pyrittiin takaamaan kaatopaikkojen turvallisuus. Ja myöskin 110 miljoonaa euroa on myönnetty alueelle jätekäsittelylaitosten aikaansaamiseksi ja jätteen polttolaitosten rakentamiseksi. näiden suunnitelmien puitteissa on edetty ja oli sellaisia ehtoja, joiden takia näitä äh, varoja ei kyety käyttämään hyväksi, joten on olemassa kiintiö, josta voidaan äh, varoja myöntää lisää tämän toiminnan loppuun saattamiseksi. Tästä syystä on hyvin tärkeää esittää parlamentille ne objektiiviset vaikeudet, joita on ollut lyhyellä aikavälillä eh, näiden tavoitteiden toteuttamisessa. Ja hyvät naiset ja herrat, seuraava puhuja. Puhemies, haluaisin käyttää tilaisuutta ja kiinnittää huomionne muihin jätteen ongelmiin EU:ssa. Joskus viranomaiset eivät kiinnitä riittävästi huomiota jätehallintoon, jätehuoltoon. Kun esimerkiksi halutaan rakentaa jätteenpolttolaitos, niin johdetaan ihmisiä harhaan. Väitetään, että jätteenpoltossa kysymys olisi jätteiden lajittelusta. Haluaisin vedota komission niin, että se kiinnittäisi huomionsa myös tällaisiin rikkomuksiin, kun viranomaiset eivät noudata EUn määräyksiä ja prioriteetteja. Grazie, la parola all'onorevole Iar. Seuraava puhuja Jar. Presidentin Puhemies, valtuuskunnan matkalla vetomusvaliokunnan valtuuskunnan matkalla kykenin näkemään kampanjan tilanteen. Ja meillä on edessämme todella vaikea tilanne, koska tässä on kysymys myös vanhat jätteet, jotka on ratkaistava ja samoin tulevaisuus on ratkaistava. Jätehuolto oli tavallaan ratkaistu silloin, kun me vierailimme siellä, koska armeijan voimin tämä hoidettiin, mutta sekin tehtiin tavallaan laittomiin dumppauspaikkoihin. Mitä tulee tulevaisuuteen, Euroopan unionin tar- tarjous on minusta reilu. Kun Italia esittelee tämän jätehuoltosuunnitelman, niin silloin taloudelliset varat vapautetaan. Minusta paikallisviranomaisia pitäisi rohkaista toimimaan tällä tavalla ja toivon, että on niin, että komissio ja me emme ole kiinnostuneita vain sakottamaan, me olemme kiinnostuneita siitä, että ongelma kampanjassa ratkaistaan ja tämän me voimme yhdessä tehdä. Kiitos. Grazie. anche l'onorevole Rivellini ha chiesto la parola, prego myöskin Rivellini on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia rouva puhemies. Ne varat, jotka on jäädytetty, ovat niitä varoja, joita tarvittaisiin alueella – miten voidaan ajatella, että näitä varoja jäädytettäisiin ja valitut italialaiset parlamentin jäsenet, kuinka kuinka minä pyytäisin teiltä, etteivät, ettei, etteivät, et, että älkää rangaisko meidän kansalaisiamme, älkää ajatelko ainoastaan itseänne. Kiitoksia. Ja nyt komission nimissä puheenvuoro jäsenellä herra Potocnikilla. Kiitoksia näkemyksistänne. Asiaan liittyy kolme neljä seikkaa, joihin haluaisin puuttua. Yhteen te itse jo monissa puheenvuoroissa tartuittekin. Tilanne on kriittinen. Mitään nopeita ratkaisuja ei ole. Tiettyä myönteistä kehitystä on ollut havaittavissa, mutta on aivan selvää, että edelleenkin tarvitaan systemaattisia ratkaisuja – olemassa olevaan kysymykseen. Tämä ei ole helppoa, mutta sitä tarvitaan kiireisesti. Tässä mielessä kumppanimme ratkaisun löytämisessä on luonnollisesti Italia. Yhteistyö alueviranomaisten kanssa on totta kai tarpeen. Odotan kovasti sitä, että saan luettavaksi alueellisen jätehuoltosuunnitelman. Eh, toivomme, että se todellakin on sellainen kuin sen kuuluu olla. Minun yksikkeni ja asiantuntijat sen arvioivat ja voin vakuuttaa, että se toteutetaan niin, että Italia saa saman kohtelun kuin mikä tahansa muukin jäsenvaltio. Tämähän on oleellisen tärkeää, että jäsenvaltiot ovat samanarvoisessa asemassa avoimesti. Minun lähestymistapani oikeastaan voidaan tiivistää neljän sanaan. Haluan olla avuliaan tiukka, mutta tiukan avulias samanaikaisesti. Niin kuin jotkut teistä jo mainitsivatkin, tavoitteemme on se, että voimme ratkaista ongelmia, mutta jos mitään muita konsteja ei ole, niin me ratkaisemme ongelmat ää, käyttämällä sakkoja. Se on meidän velvollisuutemme. Vilpittömästi teen kaikkeni, jotta yhteistyöllä Italian viranomaisten kanssa löydämme hyviä ratkaisuja. Tämä on vilpitön toiveeni me puhumme Italian kansalaisten ja ympäristön terveydestä. Toinen seikka, jonka haluan mainita, liittyy puitedirektiivin jätealalla. Sehän on uusi, hiljan hyväksytty direktiivi, ja siinä direktiivissä on aivan selvää, että kaikkien maiden on otettava käyttöön jätteen jätehuoltosuunnitelma. Eli paras ratkaisu on se, että jätettä ei syntyisi lainkaan. Kierrätyksestä on huolehdittavaa, on jätteiden kautta luotava energia. Jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, niin sitten jätteet on vietävä kaatopaikoille. Kun katsomme tilannetta, niin tässä näkyy tilanne, joka on kirjattuna huomenna julkaistavaan katsaukseen jäsenvaltioista. Yhdyskuntajätteen kaatopaikoille vienti jäsenvaltioissa. Uskokaa tai älkää, viidessä jäsenvaltiossa kaatopaikkoja, kaatopaikoille viedään alle 5 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Mutta tästäpä nyt lasken, että seitsemässä jäsenvaltiossa Yli 80 prosenttia jätteistä päätyy kaatopaikoille. Eli todellakin tilanne vaihtelee valtavasti jäsenvaltiosta toiseen. Luonnollisesti tämä on sellainen asia, johon haluamme puuttua. Mutta jos nyt jotain tällä kuvalla voidaan osoittaa, tässä tilanne kuvaa aika kautta aina vuoteen 2007 saakka. Jäsenvaltiot voivat todellakin saada aikaan muutoksen, jos ne organisoivat toimintansa asianmukaisella tavalla. Tässä oikeastaan Eurooppa jakautuu kahtia. Toisaalla jätteet nähdään ongelmana ja toisaalla jätteet nähdään suurena mahdollisuutena, resurssina, voimavarana ja keinona synnyttää myös voittoja Tämä on realiteetti. Olen kuullut sellaisia tarinoita paljonkin, jossa on kerrottu, että täytyy toteuttaa julkisia kilpailutuksia siitä, kuka saa jätehuollon hoitoonsa, koska jätteitä halutaan käyttää eh, materiaalina. Mutta perustarve on, on se, että jo alusta saakka jätteet lajitellaan viimeinen seikka, jonka vielä haluan mainita. Arvoisa parlamentin jäsen mainitsi, että meidän pitäisi huomioida paremmin myös jätehuolto-ongelmat muualla Euroopan unionissa. Rikkomusmenettelyt vuonna 2009 alakohtaisesti näkyvät tässä. 19 prosenttia rikkomusmenettelyistä koskee jätehuoltoa luonto 19 ja loput sitten pienempiä alueita. Eli todellakin me katsomme horisontaalisesti kaikkia täytäntöönpano ongelmia ja näin teemme jatkossakin. Johtopäätöksenä sanoisin, että meidän todellakin täytyy tehdä parhaamme teidän parlamentin jäsenenä ja minun näistä asioista vastaavana komission jäsenenä, niin että välitämme selkeän viestin siitä, että jätteet ovat mahdollisuus tulevaisuudessa. Me tarvitsemme tätä viestiä. Varamme, resurssimme ovat yhä rajallisemmat jatkossa. Ongelman ydin on nimenomaan resurssien niukkuus ja se on tulevaisuuden kilpailukykymme keskeinen tekijä. Jos kysytte tätä minulta kymmenen vuoden kuluttua, niin varmasti näin on ja sitä voin mennä takuuseen. Kiitos. Grazie commissario, la discussione è chiusa e la votazione. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toteutetaan seuraavan täysistuntoviikon aikana.